Dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, we would like... Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, haluaisimme nyt käynnistää tämän matkailualaa käsittelevän työryhmän kokouksen tässä TRAN-valiokunnassa. Ja kerron teille, että Karima Delli pyysi minua toimimaan puheenjohtajana tässä kokouksessa. Tästä syystä olen täällä. Haluaisin kiittää Täällä on paljon sidosryhmiä matkailualan järjestöistä ja myöskin komissiosta. Meillä on hyvin vahva tiimi täällä paikan päällä. Ja tiedän, että myöhemmin meillä on sitten aivan erityisiä vieraita YK matkailualan edustajia. Ja haluaisin ensimmäiseksi antaa puheenvuoron nyt liittyen EUn ja Kiinan matkailualan vuosi. Ja Antti Peltomäki saa puheenvuoron. Hän on Growth-pääosastosta. Ja nyt te olette pääosaston ääni ja kasvot. Kerrotte tästä EU-Kiina matkailualan teemavuodesta ja täällä sitten ehkä jälkeenpäin edustajat haluavat käyttää puheenvuoron asiasta, minä niin ikään, mutta ensiksi kuuntelemme nyt pääosastoanne tässä. Olkaa hyvä. Mr. Chair and honorable... Puheenjohtaja, arvot Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tämä on eh, suuri mahdollisuus meille hyvin varhaisessa vaiheessa kertoa, missä mennään EU-Kiina vuodessa 2018. Olemme hyvin varhaisessa vaiheessa täytäntöönpanoa, mutta mielelläni kerron teille, miltä asiat tällä hetkellä näyttävät. Tällainen äh, yleinen tausta, jos katsomme EUn ja Kiinan taloudellisia suhteita, niin Kiina on numero yksi tuonnin suhteen ja viennin suhteen Kiina lienee toinen meille. Näitä että suhteita on vahvistettu ja tiivistetty. Ja pääministeri Kekiania ja Juncker, puheenjohtaja Juncker päättivät sitten käynnistää vuonna 2018 tällaisen EU-Kiina-matkailun vuoden. No, mitkä nyt sitten tässä ovat pääpiirteet se on tarkoitettu meidän bilateraalisten suhteittemme vahvistamiseksi, mutta se myös vahvistaa molemminpuolista ymmärrystä eurooppalaisten ja kiinalaisten ihmisten välillä. Toiseksi me yritämme rohkaista viinalaista vierailemaan ja käymään täällä ja toisinpäin tällaista kulttuurista ulottuvuutta ja kolmanneksi me haluamme myös innostaa uusia investointeja sekä eu että Kiinaan. Meillä on myös tiettyjä erityisiä tavoitteita. Me haluamme kehittää kestävää matkailua, me haluamme enemmän kiinalaisia matkailijoita vähemmän tunnettuihin paikkoihin, eikä ainoastaan niihin paikkoihin, joissa he mahdollisesti jo ovat käyneet. Ja tämä mahdollistaisi kasvua ja levittäisi sitä koko unioniin. Toisekseen haluamme parantaa ja lisätä investointimahdollisuuksia meidän teollisuudellemme. Ja sen vuoksi teemme nyt töitä Kiinan kanssa, että voitaisiin estää viimeiset esteet niille yrityksille, jotka Kiinassa haluavat toimia matkailun alalla. Ja sen lisäksi haluamme vahvistaa näitä neuvotteluita Kiinan ja EUn välillä koskien sitä, miten tämä kaikki mahdollistetaan. Meidän on tarkoitus käynnistää tämän vuoden aikana monenlaista toimintaa. Ensinnäkin palveluntarjoajien pitäisi yrittää sopeutua myös kiinalaisten markkinoihin esimerkiksi äh, oppimalla hyviä käytänteitä ja, ja äh, opastettuja, äh, kuinka toimia. Toisekseen me luomme mahdollisuuksia matkailuyrityksille kehittää kumppanuuksia kiinalaisten kumppanien kanssa. Me järjestämme tällaisia business to business treffitapaamisia. Ja perusta tälle työlle tehtiin pilottiprojektilla, jonka EU-parlamentti käynnisti, The World Bridge China. Ja jotkut näistä yrityksistä ovat nyt päättäneet tehdä EU-sta tällaisen kunniavieraan, ja me aloitamme Pekingistä, sitten Makkaoon ja sitten Shanghai marraskuussa. Sen lisäksi yritämme näyttää ja osoittaa Euroopan ainutlaatuista luonto- ja kulttuuria, joten meillä on uusi tällainen edistämisalusta ja Euroopan matkailukomissio on tätä hyödyntänyt. Sen lisäksi meillä on erilaisia markkinatoimia, joilla pyritään edistämään kiinalaisten matkailua Eurooppaan niin, että kiinalaiset olisivat enemmän tietoisia reiteistä ja kaikista mahdollisuuksista, mitä Euroopalla on tarjottavana. Ja sen lopuksi rohkaisemme paikallisviranomaisia järjestämään tapahtumia, jossa voitaisiin tuoda yhteen eurooppalaisia ja kiinalaisia yhteisöjä. Tämä on EU-Kiina Lightbridgein tavoite. Jotkut teistähän ovat käyneetkin varmasti Grand Plasilla tuossa virallisessa avajaisessa 22. helmikuuta. Toinen maaliskuutta koko joukko rakennuksia ympäri Euroopan valaistaan punaiseksi Kiinan lipun mukaisesti, samaan aikaan kun Kiinassa alkaa tämä lyhtyfestivaali, valonfestivaali. Ja Kiinassa samanaikaisesti sitten valaistaan siniseksi rakennuksia. Meillä on nyt näitä tavoitteita. Odotamme noin 200 uutta kumppanuussopimusta EU ja Kiinan välisille yrityksille. Toivomme, että noin 10 prosenttia lisää tulisi kiinalaisia matkailijoita ja että tämä kasvaisi vuosi vuodelta. Ja tämä merkitsisi vähintään yhtä miljardia EUn talouksille vuodessa – ylimääräisinä tuloina. Ja me yritämme tehdä tämän samanaikaisesti kunnioittain paikallisten yhteisöjen tarpeita ja välttää ylimatkailua. Me työskentelemme todella kovasti ja ponnistelemme tämän lippulaiva-aloitteen toteuttamiseksi. Ja toivomme vahvaa yhteistyötä jäsenvaltioilta, alueilta, teollisuuksilta ja toivomme tukea myös Euroopan parlamentilta. Ja tämä on hyvin tärkeää myös EU-Kiina matkailu vuoden 2018 toteuttamiseksi. Kiitoksia herra Peltomäki. Nyt kun kuulemme komission äänen, niin kysyisin kollegoilta, ketkä haluavat esittää kysymyksiä tai antaa näkemyksensä tähän liittyen. Claudia Monteiro. Ja sitten Wim van den Muito obrigada. <coughs> Agradecer aqui a apresentação. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä herra Peltomäki tästä hyvästä mielenkiintoisesta esityksestä. Siinä mainittiin tavoitteet ja painopistealueet, jotka on hyväksytty ja, ja odotatte nyt toteuttamisvaihetta ja että tänä vuonna voitaisiin todella eteenpäin viedä näitä keskeisiä aiheita, koska se on <clears throat> eurooppalaisen kulttuuriperimän vuosi ja myös EUn ja Kiinan välisen matkailun edistämisvuosi. Minun teitte kolmis, neljä mielenkiintoista huomiota. Haluaisinkin tietää, millä tavalla konkreettista toimintaa voitaisiin käynnistää, kun ajatellaan tavoitteita. Eli millä tavalla tämä konkreettia toteutuu? Te puhuitte kestävästä matkailusta. Kun me haluamme kehittää kestävää matkailua, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, joita on suunniteltu nimenomaan, nimenomaan kestävyyden kannalta, jotta voidaan edistää kestävää matkailua koko Euroopassa, koko Eurooppaa ajatellen edustaa koko Eurooppaa Kiinassa, edistää sen matkailua Kiinassa, mutta samalla pitäisi kuitenkin turvata palveluiden tasot, tuotteet kummallakin osapuolella ja pitää muistaa myös joidenkin eurooppalaisten alueiden ominaispiirteet. Millä tavalla kaikki tämä tulee ilmenemään tavoitteissa ja toiminnassa? Te otitte myös esille sen, kuinka välttämätöntä on helpottaa viisumien myöntämistä. Mehän tiedämme, että tällä saralla tilanne on jumissa. Komissio oli suunnitellut avoimuun avoimuuspolitiikkaa, avoimempaa linjausta, mutta se ei ole vielä toteutunut. Totta kai turvallisuusongelmat ovat vielä olemassa. Euroopassa on törmätty moniin haasteisiin, joka tarkoittaa sitä, että kaikki oli toiminut ennakoidusti. Te puhuitte viisumien myöntämisen helpottamisesta. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Voisitteko antaa jonkinlaisen tilannearvion viisumikysymyksestä? Ja viimeinen kysymys te olette suunnitellut tai ennakoitte kiinalaisten matkailijoiden määrän huikea nousua. Mutta ihan konkreettisesti puuttuna, mitä me teemme, jotta me voimme helpottaa heidän tuloaan Eurooppaan? Ja mitkä eurooppalaiset alueet ovat teidän, teidän kohteenanne? Haluatteko te tehdä jonkun eron joidenkin eri alueiden välillä vai onko tässä kyseessä koko Eurooppa? Minä haluaisin todella kuulla konkreettisista toimista, kun puhutaan e, matkailun edistämisestä Euroopassa. Mutta kiitos joka tapauksessa, että tämä aloite nyt toteutui tässä tänä iltapäivänä koska e, suhteet Kiinaan ovat vanhoja, perinteisiä. Portugalilla on myös oma historiansa Kiinan kanssa, oma erityis historiansa suhteissa Kiinaan. Sen takia Portugali on, kokee olevansa hyvin läheinen Kiinan kanssa. Ja tämä uusi lähentyminen, olipa sitten kyse taloudellisesta ähm, tai kulttuurisesta lähentymisestä tai kulttuurien kohtaamisesta, niin se on erittäin, erittäin tärkeää kulttuurin kohtaaminen, kun me ajattelemme meidän yhteiskunnissamme piileviä haasteita, joihin pitää pystyä antamaan vastauksia. Eli meidän pitäisi luoda parhaat mahdolliset suhteet Kiinaan. Nämä kolme kysymystä. Kiitos. Paljon kiitoksia Claudia. Ja sitten haluaisin antaakin puheenvuoron itselleni edustajan ominaisuudessa ja puhun Unkaria. Ehkäpä ymmärrättekin sitä. Tai käyttäkää kuulokkeita. Kedves kollegák, több mint három évvel ezelőtt. Hyvät kollegat, yli kolme vuotta sitten tein ehdotuksen, jotta meillä olisi tämänkaltainen teema vuosi matkailualalta EUn ja Kiinan välillä, eli tälle uhrattaisiin kokonainen vuosi. Miksi tämä ehdotus? Oman kokemukseni pohjalta tein sen. Eurooppa on vähän nukahtanut monissa asioissa, monilla alueilla me eurooppalaiset emme ole olleet riittävästi valveutuneita tai tajunneet, olleet kuinka mm, Kiinan talous, Kiinan yhteiskunta voisivat antaa erittäin tärkeätä painoarvoa taloudelliselle yhteistyölle tulevina vuosikymmeninä. Tämä matkailun teemavuosi on kokonainen kalenterivuosi. Totta kai se pitää sisällään paljon virallisia, protokolaarisia tapahtumia erilaisissa instituutioissa, toimielimissä tulee myös kahdenkeskisiä tapaamisia, yrityskohtaisia tapaamisia, business to business tapaamisia, mutta en, minä toivon, että tämä matkailun teemavuosi tulee muuttamaan EUn ja Kiinan välisiä suhteita syvällisesti. Eli tämän vuoden aikana me haluamme kiinnittää paljon, ainakin riittävästi huomiota muutamaan asiakohtaan. Ensinnäkin matkailuun liittyvät ammatit, poliittiset päättäjät ja me kaikki täällä yhdessä. Me voimme oppia ajattelemaan kiinalaisittain? Olen huomannut, että komission työn ansiosta ja eurooppalaisen matkailualan komission ansiosta niin he, tämän vuoden helmikuun lopulla voidaan sanoa todella, että vähän joka puolella aletaan kokea ihan konkreettisesti, mitä tämä EU-Kiina-matkailuvuosi tarkoittaa. Siitä tulee käsin kosketeltavaa, eikä se johdu vain jostakin Venetsiassa tapahtuneesta juhlavasta alkus, ä, ä, avausseremoniasta. Ammatilliset järjestöt, monet toimielimet ovat ottaneet tämän teemavuoden omakseen. Miksi tämä on niin mielenkiintoista? Jos te olette katsoneet viimeisiä, aivan viimeisimpiä tietoja, niin nythän oli äsken vietettiin äskettäin kiinalaista uutta vuotta. Se alkoi juuri silloin, kun kiinalaiset lähtivät lomalle samalla tavalla kuin me lähdemme joululomalle. Kiinalainen matkailu oli niin laajaa, niin mittavaa. Lähtivät eri kohteisiin ympäri maapalloa tuolla uuden vuoden lomallaan, niin todella me tiedämme, että kiinalaiset käyttävät paljon rahaa, he käyttävät paljon palveluja matkaillessaan. Eli massa matkailua, joukkomittaista matka- joukkomääräistä matkailua. Kiinalainen niin keskiluokka matkustaa paljon. Nämä suuret ihmismassat, siitä vain yksi pieni osanen tuli Eurooppaan. Meidän pitää todella nyt miettiä tätä asiaa tässä salissa mehän olemme jo käsitelleet <clears throat> joukko, joukko mittaista matkailua, massaturismia. Mehän, me tiedämme, minkälaista se on Barcelonassa esimerkiksi heinäkuussa. Haluaisittaisinko siellä kuusi kertaa enemmän kiinalaisia matkailijoita kuin mitä siellä on ollut viime vuosina? Siellä on jo sanottu, että ei kiitos, tänne ei enää mahdu yhtään ainutta matkailijaa, mutta me täällä Euroopan parlamentissa ja Euroopan komissiossa eurooppalaisina toimieliminä. Meidän pitää pystyä <clears throat> hahmottamaan ja miettimään tätä asiaa eurooppalaiselta tasolta. Miten me voimme suosia ja auttaa matkailualan paikallisia toimijoita, jotta he voisivat todella hyötyä tästä kiinalaisesta matkailusta, kiinalaisista matkailijoista. Sen takia meidän täytyy ottaa huomioon Kiinan vuodenajat <clears throat> milloin kiinalaisia matkailijoita tulee eniten, mihin vuoden aikaan. Ei se tapahdu välttämättä huippusesongin aikana Euroopassa, jolloin, koska eurooppalaiset erilaiset keskukset ovat jo ylikansoitettuja, jolloin kiinalaiset saattavat tulla paikalle. Minulla, mä, minulla on paljon kokemusta tämän kaltaista tilanteesta Käyn kerran kuussa Kiinassa. Minä tunnen varsin hyvin kiinalaisia matkailuajan yhdistyksiä, järjestöjä, jopa tämän alan, tämän sektorin ihmiset <clears throat> tuntevat mielenkiintoisia eurooppalaisia matkailukohteita. He tietävät ne nimiltään. He monet kaupungit, seudut, paikat ovat heille jo tuttuja. He käyvät siellä säännöllisesti. Ei voida enää odottaa, että mm, Esimerkiksi espanjalainen tai italialainen matkailualan toimis, matkailuvirasto ehdottaa kiinalaisille ryhmille, tulkaapa Budapestiin tai Prahaan tai että he lähtisivät Suomeen. Katsokaa Suomen ihmeitä. No, koska <clears throat> tämähän pitäisi olla paikallisten toimijoiden etujen mukaista tarjota oman maansa mielenkiintoisia matkakohteita. Meidän pitää käynnistää kampanjoita, joilla voidaan edistää ja suosia matkailua. Meidän pitää uudelleen ajatella eurooppalaista matkailua, ajatella 12 kuukautta ja EUn koko maa-aluetta. Tällä tavalla me voisimme paremmin jakaa matkailun, kiinalaisten matkailijoiden vierailun koko EUn alueella. Euroopan Erilaiset matkailun edistämiskeskukset, eurooppalaisen matkailualan komission tai Euro Euroopan unionin komissiokin pitäisi paneutua näihin minä tiedän, että meille on annettu tietty aika tähän keskusteluun tänä iltapäivänä. En nyt puhu tässä sen pidempään, koska minä voin te- toimittaa teille kirjallisena konferenssista <clears throat> tulokset, jossa puhutaan parlamentaarisesta tapahtumasta EU-Kiinan matkailuvuoden aikana. Parlamentin puhemiestä Jaani tulee avaamaan tämän tapahtuman. Siellä on yli sata kollegaa, asiantuntijaa, toimijaa matkailualalta, kiinalaisia päätöksentekijöitä matkailun alta, mutta myös eurooppalaisia matkailuajan yhdistysten ja järjestöjen edustajia. Minä olen hyvin toiveikas, että te tulisitte sinne osallistumaan, että me oppisimme paljon paljon enemmän näistä kysymyksistä. Tämän minä halusin, halua, halusin sanoa teille ja sanon vielä lopuksi, että me, mehän olemme poliitikkoja emme me voi tyytyä siihen, että meillä on pieni puolituntinen aikaa käsitellä tätä asiaa koska on hyvin todennäköistä, että tämän eurooppalaisen matkailualan teemavuoden jälkeen pitää jatkaa ja pitää jatkaa auttamaan matkailualan tekijöitä ihan keskenään vertailta, verrattavissa olevilla toimilla. On kyse siitä, että meillä olisi samantyyppinen kahden, kahdenvälinen teemavuosi esimerkiksi Intian kanssa. Ja vielä lopuksi kiinalaiset kollegat ovat opettaneet minua ajattelemaan mm, seuraavalla tavalla – meillä, me olemme vähän yksipuolisia, missä tulkaa Eurooppaan, tulkaa Eurooppaan, mutta mikä olisi mielenkiintoista, miten me voisimme lähden, vähän tutustua paremmin kiinalaiseen kulttuuriin myös täällä Euroopassa, ja miten voimme antaa ehkä enemmän eurooppalaisille halua ja mielenkiintoa lähteä Kiinaan matkailemaan, eli silloin tämä olisi tasapainotetumpaa. Edustaja Van den Kamp, Ottako jotakin suositella tässä, olkaa hyvä. Ähm. Puheenjohtaja, kiitos. Olen yhtä innoissani kuin te. Matkailija, matkailusuhteet Kiinan ja Euroopan välillä ovat upeat. Ja kiitän herra Peltomäkeä, josta mä nyt oikein tässä lausuin, hänen puheenvuorostaan. Minulla on kaksi kysymystä. Claudia puhui jo viisumista, minä haluaisin kuulla hieman enemmän viisumista. Onko tämä asia hoidettu loppuun? Onko tämä yksinkertaista? Ja sen lisäksi, mitä Brexitin seuraamukset tulevat merkitsemään? Tuleeko sitten erillinen Iso-Britannian viisumi eh, kiinalaisille? Sen lisäksi, onko tarpeeksi hotelleja? Onko tarpeeksi Kiinaa puhuvia oppaita? Onko tarpeeksi kiinalaista ruokaa? koska tuskinpa he kaikki haluavat ranskalaisia perunoita majoneesin kerran syödä. No, nämä näistä käytännön asiat, eh, ja haluaisin kuulla niistä enemmän. Koska Kiinan keskiluokassa on 700 miljoonaa ihmistä ja toivottavasti he eivät kaikki tule yhtä aikaa, koska silloin meillä on varsinainen kapasiteettiongelma. Mutta minä olen myös tämän parlamentin Kiinan valtuuskunnan jäsen. Ja Kiinan valtuuskunnassa meillä on yksi ydinsana eli vastavuoroisuus. Ja tämä vastavuoroisuus Kiinan puolelta, eh, sitä ei aina oikein ymmärretä sillä tavalla kuin me sen Euroopassa ymmärrämme. Joten kysymykseni herra Peltomäelle kuuluukin, onko meillä eurooppalaisilla yrityksillä samanlaiset mahdollisuudet viedä meidän ajatuksemme ja, ja, ja, yrityksemme esimerkiksi Kiinaan ja siellä on tulkit ja oppaat ja ruuat ynnä muut. Eli tämä vastavuoroisuus ainakin puuttuu hyvin usein teollisuussektorilla. Mutta onko se olemassa matkailusektorilla? Koska minä hollantilaisena luonnollisesti haluan minäkin tienata rahaa Kiinassa. Kiitos. Thank you so much, Mr. Luis de... Kiitoksia seuraavaksi Luis de Grande Pascual, olkaa hyvä. Sí, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Van de Kamp. El, centro de mis te olitte, minun hu- mm, te olitte ihan minun huomioni keskiössä. Te olitte ihan oikeassa, kun te puhuitte tästä vastavuoroisuudesta ja esititte kysymyksen. Meidän pitää olla rehellisiä. Rehellipolitiikka on sitä, mitä on onko Kiina hyväksyttävissä olema maa. Meidän täytyy ajatella realiteettia. Mehän tiedämme, mitä se merkitsee meidän jokaisessa elämässä. Jonkunlainen latinalaisemmerikkalainen johtaja, jos se pyytää apua kiinalaisilta tai Yhdysvalloilta, niin siltä kysyttiin, että sinä tiedät, missä on Wall Street. Realiteetti on se, että nämä Kiin, näillä suhteilla on suunnattoman suuri merkitys taloudellisesti. Totta, ei ole vastavuoroisuutta riittävästi Kiinalla on kaksi suurta puolta. Kiinalaiset tulevat työmään, tekemään työtä, luovat yrityksiä, ovat tehokkaita ja avaavat, avaavat öö, ovet uudelle elämälle ja sitten heistä tulee suunnattoman rikkaita, mutta mikä on kaikista tässä ylellisintä, se tapahtuu Kiinassa ja kiinalaisille. Ja meidän täytyy ajatella, mikä merkitys taloudellinen merkitys on näillä rikkailla kiinalaisilla. Tämä on realiteetti. Ei kaikki, eivät kaikki tulevat tänne. Minä olin Kiinassa toisessa, toisessa vastuutehtävässä eränä toisena ajankohtana. Ja se osui olympia, olympialaisten ajalle. Kiinalaiset haluavat, ovat luoneet uuden yhteiskunnan, modernin yhteiskunnan ja vaurauden, mutta se ei ole toteutunut kaikissa osissa Kiinaa. Ja olympiakisoissa oli 40 000 lehtimiestä ja siellä he näkivät, minkä on Peking. Ja mi- mitä, mitä tämä uusi realiteetti tuolloin tarkoitti. Mutta ei se ole ihan näin. He ovat maksaneet internetyhteyksestä ja Kiinan kansankonsertti on maksanut internetistä pitää tajata, tajuta, että se on tavallaan laillista, mutta nämä ovat, Kiinan hallituksella on legitiimit intressit, mutta tässäkin pitäisi olla vastavuoroisuutta. Ja palaan nyt Van de Kampin kysymykseen. Ihan sama kuin me, millä tavalla me helpotamme tätä, että koko että kaikki olisi avointa, että kaikki voisivat tulla ihan legitiimisti tänne ja että sin, eikä meillä ole minkäänlaista huolenaihetta. Mitkä ovat nyt nämä viisumikysymykset, että eurooppalaiset voisivat mennä vapaasti Kiinaan? Ei sinne voi mennä kuka tahansa, eikä voi mennä ihan minne haluaa, milloin tahansa Kiinaan. Tämäkin on todellisuutta. Me puhumme hyvistä suhteista, ystävyydestä, se on ihan ilmiselvää, mutta tätä pitäisi syventää ja pyytää kiinalaisilta, että myös olisi paremman, paremmin laadittuja vapauden teitä, ei vain taloudellisesti, mutta myös transitomielessä koska tässä tapauksessa tällöin, tällöin me voisimme päästä hyvin pitkälle. Mutta jos on näin, että tämä sama ei, sana ei saisi pelästyttää, vastavuoroisuutta pitää olla. Me haluamme mennä, eurooppalaiset, me haluamme matkustaa Kiinaan helposti, vaivatta – mutta mitä me emme saa tehdä, minne emme voi mennä, se on todellisuutta tänä päivänä. Mutta eurooppalaiset ottavat kaikki kiinalaiset syvin, sydämin avokäsin vastaan. Tämä rikkaus voi tulla tänne, siitä voi tulla maailmanlaajuista, mutta en minä halua olla mitenkään kyyninen. Minä haluan puhua todellisuudesta. Meidän täytyy puhua symbioosista, hyvästä symbioosista kahden maan ja kahden lähes maanosan välillä. Thank you so much. Uh... Paljon kiitoksia. Haluaisin kertoa teille, että ei ollut sen helpompaa päästä Yhdysvaltoihin kuin Kiinaan. Eli eivät ainoastaan, ei se ole ainoastaan Kiinan erityistilanne, mutta tämä on tärkeä kysymys. Onko vielä muita kysymyksiä tai suosituksia? Jos ei, niin pyytäisin, että herra Peltomäki vastaisi näihin kysymyksiin. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti muutama asia, mitä otettiin esille. Claudia Monterolle sanoisin, että yritin hiukan kertoa, että minkälaisia toimia meillä on tässä edessä. Niitä on lukuisia ja aina kun puhumme kestävästä matkailusta, mielestäni meidän pitäisi ymmärtää se melko laajasti. Ja kuten sanoin, niin yritämme myöskin varmistaa, että tuo että alueellisessa mielessä tätä matkailua voitaisiin laajentaa, voitaisiin maksimoida nämä positiiviset vaikutukset ja sitten voitaisiin välttää nuo kielteiset vaikutukset. Ja sitten kysymys, jonka esittivät te ja myöskin edustaja Van de Kamp, tämä viisumikysymys. Meillä on ollut tällainen viisumikoodeksi ehdotus 2014 Siihen liittyi melko vakaviakin ongelmia jäsenvaltioissa ja nyt sitten me valmistelemme uutta. Prosessi on käynnissä. No se kysymys siitä, että miten kunnianhimoisia nyt tässä ollaan, niin toivon, että me saisimme nyt sitten maaliskuussa tämän uuden ehdotuksen valmiiksi ja edelleenkin kahdenvälisesti sitten EUn ja Kiinan välillä käydään keskusteluja. Ja totta puhuen, tässä ei ole mitään tällaista fast fast track ratkaisua odotettavissa. Yritämme käydä vakavamielisiä keskusteluja siinä, että mitä voitaisiin ehkä tehdä myöskin kahdenvälisellä tasolla. Ja sitten kysymykset, jotka liittyivät siis se, mitä puheenjohtaja sanoi, että yksi tällainen vuosi, täysi vuosi, tämä voisi olla hyvä lähtökohta. Meidän täytyy varmistaa, että me nyt saamme hyvän pohjan tulevalle yhteistyölle. Ja varsinkin talouden toimijoiden yhteistyö on tärkeää. Tämä liittyy myöskin hyvin paljon tähän vastavuoroisuuteen. Me yritämme nyt pyrkiä siihen, että molemmat markkinat ovat markkinatoimijoiden käytettävissä, sinne on helppo päästä ja tätä pyritään edistämään konkreettisesti myöskin kestävällä tasolla matkailun osalta. No sitten nämä edistämiskampanjat, tämä koko EU-Kiina matkailun teemavuosi on tavallaan edistämiskampanja kokonaisen vuoden ajan. Totta kai tässä myöskin hiukan testataan ja osoitetaan jäsenvaltioille, että millaista lisäarvoa tietyt toimet toisivat jäsenvaltioiden tasolla, eivätkä ainoastaan yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Ja, no, tässä olivat tietyt tavoitteet. Toivon, että ne saavutetaan. Että olisi sellaista vakuuttavaa näyttöä, niin että sitten tulevaisuudessa voitaisiin ryhtyä samankaltaisiin toimenpiteisiin – esimerkiksi Intiassa niin joku päivä, niin kuin mainitsitte, ja kysymykset, jotka liittyvät siihen, että millaisia kysymyksiä infrastruktuuriin liittyy. Tämä on tärkeä asia. Ja maa, jonka tunnen parhaiten nyt, on suurta kysyntää sille, että tavattaisiin joulupukki Lapissa ja miten sitten Kiinasta päästään ja onko todellakin infrastruktuuria, että voidaan majoittaa kaikki ne, jotka nyt haluavat tulla sinne. No, tämä nyt on sellainen paikka, minne helposti voidaan kyllä majoittaa iso määrä kiinalaisia turisteja, koska siellä ei lähtökohtaisesti ole kovinkaan paljon ihmisiä. Mutta siis suhtaudumme hyvin myönteisesti ja nyt sitten suunnitelman mukaisesti voimme todellakin ottaa askeleet oikeaan suuntaan ja nämä mainitsemani tavoiteluvut ovat kyllä saavutettavissa, mutta totta kai tämä on oikeastaan vain pitkän tien alku ja kaikki kysymykset, jotka liittyvät vastavuoroisuuteen, markkinoille pääsyyn ja kestävyyteen, ovat tärkeitä ja me kyllä otamme ne vakavasti. Kiitos. Paljon kiitoksia herra Peltomäki. Hyvät kollegat, kuten mainitsin, Meillä on täällä salissa sidosryhmiä Euroopan matkailujärjestöstä. Meillä on myöskin kiinalaisia kollegoja, esimerkiksi herra Konju Fang, joka on suurimman kiinalaisen matkailu- ja majoitusyliopiston tai instituutin johtaja. Ja me olemme nyt puhuneet tästä, että miten me voimme tukea yhteistyötä Euroopan matkailuteollisuuden ja Kiinan matkailuteollisuuden välillä, kun ajatellaan taitoja, niin miten voimme tukea esimerkiksi kiinalaista matkailualan yliopistoa ja tässä syystä haluaisin mainita, että meillä on tällä kiinalaisia vieraita paikan päällä. Mutta seuraava kohta, seuraava aihe on vuoden 2017 Euroopan unionin matkailun tulokset. Meillä on neljä puhujaa. Odotamme tässä nyt pääsihteeri Zurab Polo Likasvilja. Hän saapunee 20 minuutin kuluttua tänne, mutta ennen sitä haluaisin aluksi antaa puheenvuoron herra Pierre Bischoffille Eurostatista. Aha, siellä. Toivottavasti kuulemme hyviä uutisia vuoden 2017 tilastotietoihin liittyen matkailualan osalta. Herra Bischoff, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. I, I think I... Kiitos puheenjohtaja. Voin olla kohtuullisen lyhykäinen sanoissani, koska te saitte, valiokunnallinen jaettiin jo informaatio ennen tätä kokousta, joten puhun vain pääkohdat lävitse. Eli tämä tiedot, joka teille annettiin, liittyy tähän lehdistötiedotukseen, jonka Eurostat teki tilastoista liittyen majoitussektoriin joka julkaistiin 24. tammikuuta tänä vuonna. Viime vuoden tiedoista. Ja nämä tilastot on kerätty jäsenvaltioiden äh, antamien tietojen perusteella parlamentin hyväksymän asetuksen pohjalta. joten tulokset äh, majoitussektorille 2017 lisäykset yöpymisiin kolme kaksi miljardia yötä ja tämä merkitsee 5,2 prosentin kasvuun vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Joten vuodesta 2009 olemme nähneet jatkuvan yöpymisten määrän lisääntyminen sen. Joten matkailu on toden totta kasvava sektori. Viime vuonna korkein kasvu yöpymisissä oli Latviassa, Sloveniassa ja Kroatiassa. Kaikissa kolmessa maassa oli yli 10 prosentin kasvu. Kaikki maat ovat eh, kokeneet kasvua, paitsi yksi maa, joka on Luxemburg. Espanja oli huippu, kohde ulkomaalaisille, sen jälkeen kakkosena Italia, kolmantena Ranska. Joten siinä majoituksista Yksi huomio vielä matkailusta positiivisena tekijänä EU-maksutaseeseen. Tiedot osaavat, että vuodesta 2008 myös Euroopan sisällä tehtyjen matkojen määrä on lisääntynyt matkailijoiden, jotka tulevat siis EUn ulkopuolelta. Ja tämä suuntaus vahvistui viime vuonna. Ja sitten miten tämä on vaikuttanut työllisyyteen matkailusektorilla. Matkailuteollisuudella on tärkeä osuus äh, jäsenvaltioiden taloudessa. Se on ollut suuri potentiaalinen työllisyyden edistäjä. Työllisyys äh, yöpymissektorilla on kasvanut äh, viime vuonna Seitsemän prosenttia enemmän työllisiä kuin vuonna 2008. Mutta on totta, että matkailuteollisuus työllistää paljon huonommin koulutettuja henkilöitä. Eli tämä ihan nopsasti ensimmäisistä arvioista, tilastoista, matkailun ja yöpymisestä matkailu- ja hotellialalla. Tämä löytyy meidän nettisivultamme ja enemmän tietoa tulee enemmän tulevina kuukausina. Esimerkiksi ö, tarkempaa tietoa alueellisesti. Samoin kuin grafiikkaa. Joten jos te käytte sillä Eurostatin nettisivustolla, niin saatte sieltä enemmän informaatiota. Thank you so much, Mr. Bischoff. And, uh... Kiitoksia oikein paljon, herra Bischoff. Ja annan puheenvuoron seuraavaksi takaisin herra Peltomäelle kasvupääosaston puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt katson näitä EUn toimia matkailun puolella ja katson millaisia tuloksia ja prioriteetteja tässä kaavaillaan, niin Eurostatin tilastot osoittavat selvästi, miten sietokykyinen matkailuala on ollut melko hankalina talousaikoina vuodesta 2009, kun nyt katsotaan näitä lukuja. Ne ovat melko vaikuttavat. Ja tämä teollisuus hän on yksi suurimmista ja menestyksekkäimmistä teollisuuden aloista Euroopassa. Ja aina nyt kun sitten katsotaan viimeisimpiä lukemia, niin se on, kasvu on ollut hyvin merkittävää. Esimerkiksi viime vuonna saatiin noin 500 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa. Tämä on 8 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kuitenkin meillä on paljon haasteita, niin kuin useimmilla talouden sektoreilla. Ja tästä syystä haluaisimme korostaa sitä, että meidän täytyy älykkäitä investointeja edistää matkailualalla niin kuin muillakin teollisuuden aloilla täällä Euroopassa. Meidän täytyy olla varmoja, että me olemme valmiita kohtaamaan maailmanlaajuista kilpailua ja jos uskomme, että voimme vielä lisätä matkailuvirtoja Meidän täytyy katsoa Tyynemeren alueelle ja Aasiaan ja tarkastella näitä nousevia markkinoita ja niiden tuomia mahdollisuuksia. No, kun ajatellaan tämän kaltaista politiikkaa, me käytämme kolmea sanaa, laatu, kestävyys, monimuotoisuus. Niillä ikään kuin kuvataan sitä, että minkälaisiin toimiin haluamme ryhtyä ja sitä, että millaista tukea, millaisiin tukitoimiin komissio aikoo ryhtyä, niin kuin muillakin teollisuuden aloilla. Meidän täytyy totta kai saada mahdollisimman parhaat kehykset yrityksille ja ehdot ja totta kai sääntely ja rahoitus on tärkeää, mutta meidän täytyy katsoa, miten konkreettisesti voimme toimia kumppaneina tällä teollisuussektorilla ja millaisia rahoitusvälineitä voidaan käyttää jotta voidaan edistää oikeanlaista kehitystä. Me tässä nyt tarkastelemme tuota, teollisuuden modernisaatioalustaa ja viime syyskuusta lähtien siihen liittyy myöskin temaattista yhteistyötä matkailualalla. Tässä on kyseessä nimenomaan digitalisaatio ja turvallisuus. On tärkeää, että miten ikään kuin pääsemme paikallisia aluetasolle ja sen, niiden matkailualan käsiksi ja kyse on myöskin siitä tavasta, että miten kehitämme investointihankkeita siten, että sekoitamme yksityisiä investointeja ja EUn investointihankkeita. Ja tässä on siis kumpaakin rahoitusta mukana, niin se on ratkaisevan tärkeää. Niin kuin muillakin sektoreilla meidän täytyy varmistaa, että työryhmällä on oikeanlaiset tai työvoimalla on oikeanlaiset taidot. Ja täytyisi miettiä, miten voisimme käyttää EU-tason välineitä, jotta voimme tämän varmistaa. Meillä on ollut Erasmus Plus ja Kosme talousarviota budjettia käytettävissä ja yksi komission lippulaivoista on myöskin ollut tuo uusien taitojen agenda ja se on ollut esimerkkinä myöskin tälle sektoraaliselle yhteistyölle, jossa on käytetty sosiaalirahastoa ja me totta kai edistämme myöskin Erasmus Plus-ohjelmaa. Tätä kautta tämä alusta siellä määritellään konkreettiset taidot, joita teollisuus tarvitsee, jotta se pysyy kilpailukykyisenä ja tarvitsemme myöskin alue- ja paikallistasolla ja kansallisella tasolla toimintaohjelman. Parannamme myöskin ö, turismialan työn, tai koulutustasoa. Haluamme auttaa teollisuutta houkuttelemaan nuoria ihmisiä, joilla on tarvittavat taidot ja kun, kun ajatellaan näitä taitoja, niin tässä monilla sektoreilla täytyy koulutusta lisätä ja tämä liittyy myöskin toiseen asiaan, että digitaalisuus ja uusien teknologioiden käyttö monissa tapauksissa äh, vaikuttaa kehitykseen markkinoilla. Meillä on tietysti myöskin kehys, kun ajatellaan digitaalisten yhtenäismarkkinoiden strategiaa ja myöskin kapasiteetin kasvattaminen. Me olemme käyttäneet esimerkiksi webinaareja ja verkkokoulutusta. Olemme aktiivisesti päivittäneet myöskin matkailubisnesportaalia ensi tai seuraavaksi vuodeksi pyrimme menemään paikallistasolle ja meillä on erilaisia yritysseminaareja. Tämä on yksi poliittisen lähestymistapamme rakennuspalikka. No sitten, niin kuin monilla sekunnilla, yhteistyötalous on ollut uusi ilmiö ja autamme myöskin jäsenvaltioita vaihtamaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä, jotta voidaan ymmärtää, miten tällaista yritystoiminta, liiketoimintamallia voidaan käyttää ja että sitä käy, kohdellaan samalla tavoin kuin esimerkiksi perinteisiä matkailualan toimijoita ja että voidaan varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Emme tietenkään halua pyrkiä siihen, että kansalaisten elämä vaikeutuu, kun he tarjoavat majoitusta mutta sen täytyy tapahtua vastuullisella tavalla ja myöskin markkinatoimijoiden äh, lakipykälien mukaisesti ja me pyrimme, pyrimme nyt varsinkin kolmansissa maissa näitä edistämistoimia parantamaan ja tämä teema vuosi on ehkäpä paras osoitus siitä, että täysin ymmärretään ja tunnustetaan millaista EU-laajuinen yhteistyö voi tarjota. Ja kun ajatellaan kulttuurista ja taloudellista diplomatiaa, niin, niin tarkastelemme tietysti, mitä EU voi sillä saralla tehdä, enkä tässä nyt mene pidemmälle siinä suhteessa, mitä nyt EU ja Kiinan suhteesta ja tästä teemavuodesta puhuttiin. Korostan vain sitä, että tässä mielessä haluamme todellakin edistää vuoropuhelua. Haluamme stimuloida investointimahdollisuuksia eurooppalaisille ja kiinalaisille markkinatoimijoille vastavuoroisella tavalla. Ja totta kai haluamme myöskin edistää kestävyyttä ja matkailutarjontamme eriyttämistä. myöskin tämä kilpailu, European Destinations of Excellence, siinä tunnustetaan nämä toimet vähemmän tunnetuissa matkailukohteissa. Se lisää kulttuurisen, historiallisen alueiden erityispiirteitä. Meillä on aina eri teemaa ja nyt sitten annetaan palkinto täällä osa-alueella. Ja olen puhunut teille aikaisemmin myöskin tästä yhteisestä edistämisalustasta, joka yhdistetään tähän eh, Euroopan matkailukomission työhön. Nyt tätä testataan Kiinassa, mutta uskomme, että julkisen ja yksityisen kumppanuuden käyttö rajat ylittävästi voisi toimia tämän lisäksi. Ja sitten vielä prioriteetti tälle vuodelle on ensimmäisen eh, eurooppalaisen älykkään matkailun pääkaupungin teema tästä. Tämä otettiin viime vuonna esille täällä parlamentissa ja tämän toimen kautta haluamme tunnustaa tätä eurooppalaista palkintoa sellaiselle kaupungille, joka pyrkii parantamaan matkailijoiden kokemuksia ja tulemme tarkastelemaan eri asioita, kestävyyttä, digitaalisten välineiden käyttöä ja luovien teollisuuden alojen käyttöä ja pyritään samanaikaiseksi kehys eri matkailukohteiden välille. Ensi kuun lopussa käynnistämme verkkosivut aloitteeseen liittyen ja EU-kaupungit voivat sitten hakea mukaan tähän kilpailuun vuodelle 2019. Laskemme sen varan, että Euroopan parlamentti tärkeänä kumppanina tässä tiedottamiskampanjassa osallistuu myöskin tuomaristoon ja myöskin palkintojen tilaisuuteen ensi marraskuussa. Sitten vielä pari muuta asiaa. 2018 on e- Euroopan kulttuuriperinnön teemavuosi ja tämä antaa nyt sitten hyviä mahdollisuuksia matkailualalle ja tulemme kulttuuriperintöä eri tapahtumien kautta tuomaan esille. Se on yksi tärkeimmistä asioista. Pyrimme edistämään tätä Euroopan tasolla eri alueilla kestävällä ta- tavalla ja tämä tapahtuu Euroopan parlamentin avulla. Me teemme yhteistyötä myöskin Unescon kanssa, pyrimme kehittämään eri hankkeita, jotka korostavat kulttuurista ja historiallista perintöä ja matkailua. Myöskin Kosme rahoittaa näitä rajat ylittäviä hankkeita – jotka edistävät matkailualaa. Ja sitten lopuksi vielä turvallisuuskysymys. Olette kaikki tietoisia siitä, että viime vuonna komissio esitti Euroopan matkailu tiedottamisjärjestelmän, jonka nimi on ETIA. Sen tarkoituksena on vahvistaa turvallisuutta ja samanaikaisesti helpottaa viisumivapaata matkailua samalla alueella. No, sanoisin johtopäätöksenä, että me näemme paljon mahdollisuuksia matkailualalla ja varsinkin matkailuteollisuudessa. Ja luvut, joita me olemme saaneet Eurostatilta, antavat selkeää, selkeää osvittaa siitä, että kasvun rajoihin ei olla vielä päästy, joten me voimme tässä edelleenkin tarkastella mahdollisuuksia, mutta täytyy kuitenkin varmistaa, kehys on oikeanlainen, että voimme helpottaa ja stimuloida tiettyjä oikeanlaisia toimia, jotka auttavat äh, palvelun tarjoajia ja myöskin me linjaamme itsemme sitten näihin uusiin älykkäisiin kestäviin talouksiin, jotka sitten ovat innovatiivisia ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Kiitos. So much, uh, the next presentation. Uh, Kiitoksia. Seuraava esitys on sitten Eduardo Santandetin esitys. Hän puhuu Euroopan matkailukomission nimissä ja ilmeisesti teillä on joitakin diojakin täällä. Olkaa hyvä. Chairman um, Kiitos arvon Euroopan parlamentin jäsenet sekä De Gron edustaja. Kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne tänään. Haluaisin jatkaa siitä tilastotiedosta, mitä Eurostatin kollega esitti ja kertoo hieman enemmän siitä, mitä tapahtui 2017. Eli tämä alkoi hyvillä uutisilla. Euroopan unioni on yhä vielä yksi elävimpiä alueita ja suositumpia kohteita matkustajille. 2016 kestävä, tapahtui kestävää kasvua matkailusektorilla moni, lähes kaikissa kohteissa. EU:ssa on yli 50 prosenttia matkailumarkkinoista globaalisti. Ja viime vuonna tuli useita satoja miljoonia ihmisiä. 8 prosenttia kasvoi matkailijoiden määrä verrattuna edelliseen vuoteen. Kahdeksantena peräkkäisenä vuotena EU on vahvistanut asemaansa johtavana kohteena maailmanlaajuisesti. Alueen positiivinen kasvu on johtanut taloudellisen kasvuun kaikilla tavalla, siis sekä pitkän matkan että Matka Euroopan sisällä tehtävät matkat. 85 e, prosenttia on kuitenkin vielä Euroopan sisällä tehtävää eurooppalaista matkailua. E, Belgia, Ranska ja Espanja, niissä pelättiin hieman nämä turvallisuuskysymyksistä. Joten kasvua saatiin oikeastaan lähes kaikissa seuratuissa kohteissa. Yli puolessa niissä kasvu oli yli 10 prosenttia. Joten Eurooppa on jälleen radallaan, koska aikaisemmin, aikaisempina vuosina turvallisuuskysymykset ja Brexit ovat heiluttaneet matkailumarkkinoita. Espanja on ollut kaikkein nopeiten kasvava vuodesta 2012 lähtien Itä-Eurooppa on kasvanut massiivisesti. Malta, Slovenia, Kypros ja Espanja olivat suurimmat kasvajat viime vuonna. puhumme tässä EU-Kiina-matkailuvuodesta. Ja haluaisin kertoa, miten tärkeitä nämä pitkän matkan markkinat ovat. Vuonna 2017 markkinat olivat erityisen suuret. 2016 niihin vaikutti turvallisuushuolet. Markkinat kuten Kiina, Japani, Koillisaasia, niissä turvallisuuskysymykset vaikuttivat paljon. Taloudellisen kasvun odotetaan kasvavan vielä 2018 koska tämä lisää myös matkailua näissä maissa. Pitkät matkat ovat päässeet ihan uusiin korkeuksiin 2017. No Venäjä. Venäjältä oli vuosia heikko notkaus, mutta 2017 lähes kaikki matkailukohteet kokivat venäläisten paluun 14,9, lähes 15 miljoonaa venäläistä tuli vuonna 2017, joka on noin 17 prosenttia verrattuna aikaisempaan vuoteen. Atlantin ylittävissä lennoissa EUlla on se etu, että meillä on vahva ää, valuutta. 2017 USAsta tuli noin 12 prosenttia enemmän matkailijoita Eurooppaan, joten Eurooppa on vielä kaikkein haluttuin kohde jenkkimatkustajille. Ja USA on kaik- yhä vieläkin kaikkein suurin ja tärkein pitkän matkan, lentomatkan kohde Euroopalle. Kiinassa Kiinan ja EUn väliset lentoyhteydet ovat paraneet. Täällä jotkut mepit jo puhuivatkin tästä konnektiivisuudesta. No se on parantunut, kasvanut samoin kuin että se Kiinan kasvava keskiluokka tulee liikkumaan enemmän. 2018 EU:hun tulee noin 12 miljoonaa kiinalaista, joka on 16 prosentin lisäys. Tässä on potentiaalia, mutta kysymys on siinä, onko tämä kestävää kasvua ja mitä me hoidamme sen. Ja tähän pitäisi löytää ratkaisuja. Sitten Intia, vaikka markkinat ovat aika pienet, niin jatkossa on odotettavissa kasvua. 2,7 miljoonaa matkaa laskettiin vuonna 2016, joten Intiasta tulee jatkuvasti tärkeämpi markkina, matkailumarkkina, ja tämä koskee myös investointeja ja muuta. Matkailun kasvua odotetaan EUn kohteisiin vuonna 2018 sen vuoksi, että taloudellinen tuuli näyttää sellaiselta. Hyvinvoinnin kasvu öö, vaikuttaa tähän jos katsotaan EU-matkailua tulevina vuosina, niin se on jatkossakin vielä positiivinen ja odotetaan se olevan noin 4 prosenttia. Eli tänä vuonna kasvua tapahtuu jälleen jotta me voisimme pitää kiinni Euroopan asemasta ykköskohteena, niin meidän täytyy tehdä vahvaa yhteistyötä äh, sidosryhmien ja kohteiden kanssa. Sen lisäksi meidän täytyy yrittää saada matkailijoiden erilainen mix. Ja sen lisäksi meidän tulisi keskittyä äh, sisämarkkinoiden lisäksi ulkopuolelle myös EUn ulkopuolelle sekä kasvaviin että kehittyviin maihin. Meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä matkailukohteiden välillä niin, että saamme aikaan pitkän aikavälin kestävän matkailun kehittämisen. Tätä kautta meidän täytyy saada aikaan kansallisia toimintoja, joilla tuetaan matkailua, kestävää matkailua, ja sitä kautta saadaan myös työpaikkoja Eurooppaan. Ja lopuksi Yhteistyö on tärkeää. Me kehitimme tämän aloitteen Brysselissä osoittaaksemme, että yhdessä olemme vahvempia. Matkailu on tärkeää ja tulee olemaan tärkeää myös jatkossa, joten toivon, että tämä antaisi teille jonkinnäköisen kuvan siitä, missä mennään ja missä oltiin viime vuonna. Kiitos. Eduardo. Paljon kiitoksia, Eduardo. tässä, kun ajatellaan komission esitystä ja matkailukomission esitystä, niin onko tässä nyt kysymyksiä näihin liittyen? Sillä tässä maailman matkailujärjestön sihteeri on saapumassa paikalle muutaman minuutin kuluttua, mutta nyt meillä on aikaa sitten näitä kysymyksiä. Minulla on täällä Wim van de Kamp, hän on koordinaattori. Haluatteko te esittää kysymyksen. Taiki. Ja seuraavaksi Luis de Grandes Pascual. Mutta nyt, kun odotamme pääsihteeriä, niin nämä kysymykset. Puheenjohtaja, kiitos. Haluaisin ensin kiittää Eurostatia. Minusta nämä taulukot, joita hän esitteli, ovat erittäin valaisevia ja minun kysymykseni onkin enemmän kuitenkin herra, mikä sinä nimessä nyt olikaan, herra Santanderille. Ymmärsinkö nyt oikein, että Belgian matkailu ja Ranskan matkailu ovat palanneet entiselle tasolleen, tasolle ennen terroriiskuja? Tämä on minun kysymykseni teille. Ja toisekseen, mikä on hyvin tärkeää, Matkailu luo paljon työpaikkoja huonosti ja heikosti koulutetulle ja vähän koulutetuille ihmisille. Mehän olemme täällä tavallaan kuplassa, koska istumme täällä korkeasti koulutettujen ja akateemisesti koulutettujen ihmisten kanssa. Mutta te sanotte, että matkailu luo työpaikkoja huonommin ja vähemmän koulutetuille ihmisille, ja sehän on erittäin arvokasta. Sitten kysymys herra Santanderille. Tekeekö Euroopan komissio tarpeeksi matkailupolitiikalleen? Ja me haluamme luonnollisesti rehellisen vastauksen. Uh, uh, uh- Pyytäisin edustaja Pasqualia käyttämään puheen, haluaa ilmeisesti kysyä jotakin. Sí, muchas gracias. Eh, niin, paljon kiitoksia. Haluaisin tässä ottaa kaksi asiaa esille. Mainitsen nyt sen, mitä herra Van den Kampkin totesi. Se, mitä nyt kuulemme ja näemme Eurostatilta ja näiden työpaikkojen luominen vähemmän koulutetuille, niin kyllä tämä on tosiasia, että luodaan sellaisia työpaikkoja, jotka eivät ole kovinkaan vakaita, esimerkiksi ravintoloihin, kahviloihin ja niin poispäin. Meillä on nyt kyllä on ennätyksiä rikottu matkailualalla, mutta täytyy kyllä olla aika varovainenkin. Tämä tarkoittaa kyllä epävarmoja työsuhteita myös. Ja tästä syystä nyt on tärkeää esittää tämä kysymys ei nyt välttämättä Eurostatille, vaan niille, jotka vastaavat näistä asioista. Miten tässä nyt on tarkoitus edetä? Mehän haluamme oikeastaan välttää tällaiset kehityskulut, eli siis matkailun alalla. Harmonisointiin ei ole tarkoitus pyrkiä, mutta julkinen taho kyllä pyrkii rahoittamaan ja vaikuttamaan asioihin, koska näitä epävakaita työsuhteita on hyvin paljon, mutta sitten on erilaisia matkailumuotoja. Meillä on kyllä Espanjassa jo menestystä, siis sosiaalinen turismi ja niin poispäin. Me tarvitsemme enemmän välineitä, jotta otetaan huomioon tai heikennetään tuota, kausi puolta ja tästä nyt sitten monet muutkin tahot hyötyvät. No meillä ei nyt ei ole kovinkaan paljon aikaa, mutta elämä on pitkä ja samoin yhteistyötalous on kaupunkeja, kuten esimerkiksi Barcelona. No sinne totta kai tulee paljon matkailijoita. Ja siellä suorastaan jo pelätään matkailijoita, puhutaan fobiasta. Monilla ihmisillä on asunto, joka on alivuokrattu laittomasti. Tai, tai tässä on ollut ikään kuin kilpailun vääristymistä tapahtunut, kilpaillaan hotelleen ja muiden kanssa. Ja se on oikeastaan petos. Ja nyt täytyy sitten sanoa, että kuka maksaa veronsa, niin ja toimii hotellialalla tai yöpymisalalla, joutuu maksamaan tietyt maksut ja totta kai nämä valittavat sitten nämä tahot. Totta kai se on ymmärrettävää ja siinäkin täytyy tehdä jotain. On tärkeää matkailussa. En nyt halua tässä vaatia yhtä tai toista, vaan todellakin täytyy pitää huoli siitä, että tällaista kilpailun vääristymää, epäreilua kilpailua ei tule ja että kaikki maksavat veronsa. Tämä on yksi yhteistyötalouden osatekijä se täytyy niin ikään ottaa huomioon. Se on todella tärkeä ilmiö. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Claudia Monteiro. Muito rapidamente, porque sei que estamos com, com tempo contado. Eh, Ihan nopeasti tiedän, että täällä ei ole paljon aikaa. Haluaisin kysyä, minkä konkreettisiin, mitä konkreettisia toimia on suunniteltu tälle vuodelle – ja millaisella tavalla te aiotte paremmin eh, jakaa tämän eh, matkailun edistämisen? Miten antaa paremmin näkyvyyttä niille paikoille, jotka ovat eh, vähemmän suosittuja ja miten te ajattelitte saavuttavanne sen ja miltä näyttää in, näyttävät investoinnit? esimerkiksi EU-Kiinan matkailun edistämiselle? Voitteko te antaa tähän nopeasti jotain tietoja? Jill Evans, Seuraavaksi Jill Evans. Thank you, Chair. Um, thank you for the, the presentation. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä alustuksista. On mielenkiintoista nähdä nämä tilastotiedot ja nähdä hyvin konkreettisesti, mikä myönteinen vaikutus tällä on talouteen ja työllisyyteen. Ja kuulin myöskin näistä potentiaalista tulevaisuutta ajatellen. Minä edustan Walesia, mikä entistä enemmän pyrkii kehittämään matkailusektoria, sillä voi olla paljonkin hyötyä talouteen. Mutta kun ajatellaan nyt näitä tilastotietoja, niin usein me olemme tässä foorumissa jo puhuneet tuosta saavutettavuudesta. Onko olemassa tietoja esteettömyydestä sellaisille henkilöille, joilla liikkuminen on hankalaa, ja ainoastaan kun ne ajatellaan hotelleja ja majoituspalveluja, vaan myöskin museoita ja muita nähtävyyksiä, niin että matkailun kehittämisestä saadaan inklusiivista, mukaanottavaa. Paljon kiitoksia. Minä tulen esittämään viimeisen kysymyksen joka on Eduardo Santanderille. Kun minä ajattelen komissiota tai sen yhteistyökumppaneita niin mahdollisista seuraamuksista Brexitille, kun me tarkastelemme tätä kysymystä tarkemmin, kyllä on ihan aihetta kysyä, mitä tulee tapahtumaan kahden, kolmen, neljän, viiden vuoden kuluttua ja nimenomaan liikenteessä, matk- täällä siihen tulee kärsimään aika paljon. Vaikutukset tulevat olemaan suuria, että tämä vaikuttaa matkailuun. Se on erittäin käsin kosketeltava tärkeä asia. Jos te voisitte tässä vaiheessa antaa meille jonkinlaista vastausta, mikä on teidän ammatillinen näkemyksenne, onko teillä jotain kommenttia, sekin olisi minusta varsin mielenkiintoista. Ja nyt annan puheenvuoron herra Bischofille, jotta hän voi vastata komission puolelta ja sitten muut saavat vastausvuoron. Kiitos Kiitos eh, tästä arvostuksesta, jota osoititte Eurostatin tietoja kohtaan. Ensin tästä tiedosta Belgiasta ja Ranskasta me olemme eh, todenneet eh, elpymistä matkailuiskulla terrorist, matkailusektorilla terroriiskujen jälkeen. Mutta minulla ikävä kyllä ei ole näitä lukuja mukana, mutta, mutta ehdotankin teille, että että pyydätte valiokunnan sihteeristöltä nämä luvut. Sitten arvon jäsenen kysymys tilastoista. Vammaista tai huonosti liikkuvien matkailijoiden tilastoista. Tässä minulla ei ole tietoa, tarkkaa tietoa mukana mutta tämä saataisiin löytyä erilaisten cross-checking ristinajojen kautta. ja kyselytutkimuksiin. Mutta ehdotan, että toimitamme sihteeristölle enemmän tietoa, sikäli mikäli kun meillä on sitä. Ja sitten tämä huomio huonommin, vähemmän koulutetuista ihmisistä ja työmahdollisuuksista. No, se ei varsinaisesti liity tilastoihin. Kiitos. Thank you so much. Uh, Paljon kiitoksia. Sitten herra Peltomäki. Well, the commission is doing, uh... No, komissio, tekeekö komissio nyt riittävästi vai ei? Kyllä, kyllä, tiedän, tiedän. En siis vastaa siihen. Jätän ulkopuolisille nyt sitten sen, että he saavat kertoa, teemmekö riittävästi vai emme. Mutta nyt kuitenkin näistä taidoista, pätevyydestä. Se on huolen aihe, ei ainoastaan matkailusektorilla, vaan ehkäpä aina kun Meillä on robotteja, tekoälyä, hyvin erityyppisiä perinteisiä työpaikkoja, jotka ovat kadonneet tai ne on korvattu jollain muulla. Ja se, mitä nyt tapahtuu sellaisten työpaikkojen osalta, jotka ovat vielä jäljellä. Ja palvelusektorilla on aina korkea suuri tarve erilaisille palvelun alan työpaikoille. Ja kuten mainitsin, tällaisen taitoagendan ja luonnoksen liittyen näille sektoraalisille taidoille. Ja me haluamme nyt tehdä laajalaista yhteistyötä, jossa me pyrimme alakohtaisesti vastaamaan näihin kysymyksiin, kun ajatellaan kaikkea sitä uutta, mitä työmarkkinoilla tapahtuu, mutta myöskin kun ajatellaan niitä eri erityispiirteitä esimerkiksi kausiluontoisuuteen liittyen. Ja tämä ehkä myöskin haittaa taitojen kasvattamista, eli työsopimukset ovat hyvin lyhyitä. Pyrimme tarkastelemaan näitä rakenteellisia kysymyksiä, että mitä voidaan tehdä, jotta voidaan taito yhdistelmää parantaa. Voitaisiin tarjota parempia ammattiprofiileja nuorille päteville ihmisille ja myöskin työpaikkojen rakennetta voitaisiin kehitellä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on se haaste, mikä meillä on edessämme nyt koko talouskasvun osalta. Ja kun nyt puhutaan tästä yhteistyötaloudesta, niin se on asia, joka täytyy nähdä siinä mielessä, että miten se vaikuttaa perinteisiin yritysrakenteisiin, mutta me politiikan tekijöinä ja sääntelijöinä meidän täytyy varmistaa, että eri operaattoreiden välillä markkinoilla on samanlaiset edellytykset. No sitten näkyvyys eri alueilla. Meidän täytyy käyttää näitä edistämisalustoja. Jos nyt katsotte sitä, että mitä teemme tämän EU-Kiina matkailualan teemavuoden aikana, Tämä on sellainen mahdollisuus, jossa me yritämme osoittaa ja nähdä, että kaikki voivat käyttää tämän kaltaisia EU-laajuisia alustoja ja välineitä edistämään alueellisia, paikallisia, kansallisia matkailualan kysymyksiä ja toivomme, että se toimii ja tiettyä näyttöä on jo, että näin on. Ja sitten Brexitistä. Totta kai me olemme kovasti tehneet työtä tarjotaksemme työryhmälle erilaisia analyysejä, arvioita siitä, että mikä on seuraava neuvottelujen vaihe, mihin me pyrimme ja millainen kehys nyt saadaan aikaiseksi, kun ajatellaan yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn tulevia suhteita. Tästä syystä me ehkäpä hiukan sonderamme sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Tämä exit-luettelo tullaan viimeistelemään ja sitten katsomme, että millaiset tulevat suhteet ovat siinä suhteessa, että millainen tavoite näillä suhteilla on, siis yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä. En nyt usko, että kykenen kertomaan tämän täsmällisemmin, että missä kohtaa nyt ollaan. Eduardo Santander. Eduardo Santander. Saitkin hyvin miellyttävän kysymyksen tässä. Ah, thank you well, uh, Mr. Uh, van der Kamp. Uh. Kiitos, herra van der Kamp. Tämä on aika ristiriitainen kysymys. Ja haluaisin kaikessa rehellisyydessä sanoa, että toimimme täys, tämä komissio toimii komission mandaatin mukaan, 76b Lissabonin sopimuksen mukaan. He tekevät täysin sitä, mitä siinä sanotaan. Hyvin pieni rahoin ja pienellä henkilökunnalla. Ja voin vain osoittaa kunnioitusta ja ihailua, mitä he tekevät. Toinen kysymys, tekee komissio sinällänsä tarpeeksi? Vastaus on selkeä ei. Ei, jos katsoo, että matkailu on 10 prosenttia Euroopan BKTstä ja luo 25 miljoonaa työpaikkaa ja sitä ei kuitenkaan oteta ollenkaan vakavasti. Ja keskustelu on menossa nyt siihen suuntaan, että seuraavalla lainsäädäntökaudella tehdään suurempia investointeja. Ja toivomme, että Brysselissä eri sidosryhmät ja muut olisivat meidän lisäksi edustettuna. Meidän tulisi edustaa matkailua teollisuuden alana. Señor, para contestar a, al señor de Grandes. Tämä todellisuus on sen kaltainen. Sillä on avaintekijä. Se on avainasemassa, kun me ajattelemme teemavuotta EUn ja Kiinan välissä. Kun kiinalainen matkailija tulee tänne, niin yleensä meillä on kapasiteettiongelmia, koska kiinalaiset matkustavat eri vuoden aikoina. Siis eh, uusi vuosi alkaa helmikuussa ja silloin he matkustavat myös paljon syksyllä. Tämä tarkoittaa suurta mahdollisuutta monille matkakohteille. Siellä on paljon maita, jossa kesä voi kestää toukokuusta ihan loppuun loppuvuodelle asti. On paljon rannikkoalueita ja, ja tässä on matkustajia niin sanotuille kolmansille markkinoille. On myös mat- kiinalaisia, jotka matkustavat Intiaan tai muualle Aasiaan, mutta nämä kiinalaiset matkailijat haluavat matkustaa niihin paikkoihin, joilla on jonkinlaista merkitystä eivätkä he etsi samankaltaista aluetta, mistä he ovat itse kotoisin. Tässä on kyse myös ehkä organisatorisesta ongelmasta. Jos me ajattelemme sidosryhmiämme, me ajan ajattelemme, että voitaisiin tehdä Euroopan sisäisiä asioita. Me ajattelemme koululomia, koululomien jaksoja, mutta me voisimme kyllä organisoida toisella tapaa matkailun rakenteen, jotta nämä vuodenajat, lomavuodenajat olisivat ei enää ajateltaisi talvilomaa, joululomaa, kesälomaa, meidän pitää jakaa niitä, niitä kahden tai kolmen viikon jaksoille. Se tietysti tarkoittaa erilaisia työpaikkoja, erilaisia työsopimuksia, erilaisia loma-aikoja, erilaisia matkailuvirtauksia. Jos me ajattelemme tätä yhteistaloutta, niin kyllä tässä on ehkä syitä tehdä puolesta tai vastaan, jos me ajattelemme tätä. Jos me ajattelen yhteistyötaloutta, niin ei oliko se, oliko se hyvä. Irlandin, Irlannissa ainakin löydettiin jonkinlainen ratkaisu. Siellä oli ylikuormitusta, ehkä jossain kohtaa matkailussa ei ollut riittävästi vuodepaikkoja, mutta nyt vaihdan taas Englantiin. MEP Monte- Eli kun puhuitte näistä vähemmän äh, suosituista kohteista, piilotetuista kohteista, niin äh, tämä ohjelma on nimenomaan äh, suunniteltu näille kohteille. Me emme halua enää tällaisia kohdennettuja edistämiskampanjoita, kuten Pariisi, Rooma tai muu, vaan me haluamme tuoda kaikki nämä äh, kiinalaiset äh, vaikutteet niille alueille, jossa ei vielä ole ollut ollenkaan kiinalaisia matkailijoita. Mutta tämä prosessi on kahdenlainen, koska kysymys ei ole ainoastaan näyttää ja selittää, mitä nämä alueet ovat ja mitä niillä on tarjottavana, vaan meidän täytyy samanaikaisesti ehdottomasti kouluttaa näitä ihmisiä, millä tavalla esimerkiksi antaa ruokaa kiinalaisille – ja toinen on, on se, miten sinne paikan päälle pääsee, koska nämä kiinalaiset on tuotava sinne. Täytyy löytyä lentokenttiä, joita myös käytetään. Joten meidän täytyy, meidän täytyy olla keinotta jakaa nämä virrat tuolta Aasiasta seuraaviin kohteisiin. Markkinatutkimukset sanovat, että kiinalaiset eivät ole kiinnostuneita jonottamaan Eiffeltornin edessä tai löytää kiinalaisia muista matkailukohdista. He hakevat yksilöllisempää. Sitten edustaja Evansille saatavuudesta, päästävyydestä, työttömyys. Eli tämä on aikamoinen äh, haaste ja myös mahdollisuus. Miljardi ihmistä ympäri maailmaa, jolla on estettömyysongelmia, plus heidän ystävänsä, suht, sukulaisensa ja muut äh, mukana matkustajat. Me suhtaudumme estettömyyteen aina vammaisen näkökulmasta, mutta tätä pitäisi katsoa globaalista näkökulmasta. Ihmiset, jotka matkustavat lasten kanssa, ikääntyneet ihmiset ja niin edelleen. Me teimme arvion ja vertasimme tilannetta muihin markkinoihin, kuten esimerkiksi USAhan. Ja katsoimme tätä bisnespuolta, enikään moraalista puolta. Nämä ovat valtavat markkinat. Ja sitten vielä lopuksi Brexitistä. Aina se, jota voimme sanoa, on, että ne vaikuttavat Eurooppaan kyllä. Mitä helpommaksi me teemme pitkän matkan lentojen tulon Eurooppaan, niin se tulee vaikuttamaan myös siihen, miten ne valitsevat eurooppalaisen kohteen. Kiitos. Kysyn Eduardo Santandernek. Kiitos paljon Eduardo Santander. Tämä on, me olemme nyt, voimme täydentää toinen toisiamme, kun parlamentti tekee yhteistyötä Euroopan matkailualan komission kanssa. Täällä on erittäin hyvin koettu nämä, kuunneltu nämä vast- kysymykset ja vastaukset on annettu ihan ihan hyvin ajankohtaisesti, kun maailman matkailujen matkailujärjestö pääsihteeri tuli paikalle ja hän tuli juuri sopivalla hetkellä tänne paikalle. Kiitos paljon siitä, että tulette tänne paikan päälle. Meidän Task Force-matkailuun työryhmään. Kiitos, että tulitte tänne. Tervetuloa, herra Likashvili. English is second, second. Aki itt a teremben egészen biztos, hogy mindannyian No niin, te tiedätte kaikki hyvin tässä salissa läsnä olevat, että matkailualan suuressa perheessä yksi ensiarvoisen tärkeä jäsen on YK-alainen matkailualan järjestö, UN kaksoisvto se on hallitusten välinen järjestö, ehkä suurin, joka käsittelee matkailuun liittyviä kysymyksiä muutama vuosi sitten. Sultan Shamadin kanssa, joka oli, vara, joka oli varapääsihteerinä, me puhuimme eri toimielinten perustamisesta Euroopan parlamentin ja, ja YK välille matkailualalla. Minä olen erittäin iloinen, että tämä Kuuni, tuore pääsihteeri, joka on vastikään ottanut toimensa vastaan, tulee heti tänne meille vieraaksi. Hän itse viime vuonna kävi Zhendussa Kiinassa, kun hän astui toimeensa ja tämän, näiden muutamien matkojensa aikana tammi-helmikuussa hän on myös varannut aikaa osallistua meidän työryhmämme kokoukseen. Ihan pieni informaatio, toivottavasti huomenna kollegat ovat läsnä aivan erityislaatuisessa tapahtumassa. Euroopan parlamentilla ei ole tapana osallistua konferensseihin, jotka järjestävät eh, tämän tyyppiset toimijat, mutta parlamentin puhemiehen Tajanin suostumuksella tämä valiokunta voi osallistua tähän konferenssiin herra Tsura Pololikashvilin kanssa, joka on nimenomaan allekirjoittanut tämän kumppanuussopimuksen. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Meillä on erittäin vähän aikaa. Annan teille välittömästi puheenvuoron, eh, arvoisa pääsihteeri meidän pitää lopettaa kokoustyöskentely kello 17 tai sitten jatkamme englannin kielellä, koska tulkkien työaika tältä iltapäivältä loppuu tuolloin. Mutta huomenna meillä on mahdollisuus jatkaa koko päivän tästä samasta aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos ja pahoittelut siitä, että tulimme myöhässä, mutta viimein olemme nyt täällä. Kiitoksia Istvan tästä hienosta mahdollisuudesta. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja On hienoa, että mm, saan olla tänään täällä. Olen aloittanut tammikuussa toimessani, tämä on toinen kuukauteni, tämä on suuri kunnia olla täällä Brysselissä nyt ihan tässä toimenkuvani alkukuukausina. Meillä on tänä vuonna Unkarissa tuo maailman matkailualan päivä. Onnittelut siitä. No, se, että nyt olemme täällä, on osoitus siitä, että matkailusektori on Euroopalle hyvin, hyvin tärkeä. EU on ykköskohde edelleen maailmassa. Ja haluaisin onnitella EUta tästä tuloksesta. Teidän tukenne meidän sektorille on ratkaisevan tärkeää. Hyvät valiokunnan jäsenet, puhemies Tajani viime vuonna sanoi maailman matkailupäivänä, että kun ajatellaan tätä hyvin kilpailtua alaa, meidän etujemme mukaista on yhdistää voimavaramme. Me olemme kaikki tänään täällä, koska tiedämme, että voimme tehdä työtä yhdessä yhteisen näkemyksemme puolesta. Ja merkittävää edistystä on kyllä tapahtunut, mutta voimme tehdä enemmän, jotta voimme vahvistaa sektoria kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja kun nyt sitten meillä on tämä vuotuinen, tai tämä Kiinan ja Euroopan välisen matkailun teema vuosi, niin meillä on hyvä mahdollisuus vahvistaa kumppanuutamme ja huomenna myöskin juhlia kiinalaisten kumppanien kanssa sen jälkeen, kun olemme allekirjoittaneet. Ja minä olen itse siellä mukana. Se on hyvin tärkeää meille kaikille. Kiina on yksi tärkeimmistä markkinoista, tärkeimpiä kohteita Minulla on mahdollisuus myöskin esittää näkemykseni ja suunnitelmani seuraavaksi kolmeksi neljäksi vuodeksi. Keskitymme enemmän kestävyyteen totta kai. Se on yksi tärkeimmistä prioriteeteista UNVTOlle. Innovaatio ja teknologia. Meillä on mielenkiintoisia hankkeita ja se, pyrimme kehittelemään niitä yhdessä ja mielelläni kerron, että mihin olemme menossa ja teidän osallistuminen, mukana olone ja tukene on hyvin, hyvin tärkeä meille kaikille. Ja sitten turvallisuus ja on selkeä näkemys siihen liittyen ja se on toinen asia, missä teemme paljon yhteistyötä kanssanne. Meillä on hyvin mielenkiintoisia haasteita edessämme, hankkeita edessämme. Me olemme ryhtyneet tukemaan työpaikkojen luomista ja koulutusta. Koulutus on yksi kaikkein kysytymistä ja tärkeimmistä osa-alueista sektorillamme. FITO on yksi tärkeimmistä foorumeista. Olen tavannut siellä ministereitä ja koulutus on yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Me keskitymme ja teemme työtä edelleen samanaikaisesti. Avaamme myöskin koulutus keskuksen. Yksi ensimmäistä aloitteista tuli muuten Unkarista pääministeriltä ja me avaamme koulutuskeskuksia kaikkialla maailmassa, me ainoastaan Euroopassa. Me haluamme vastata näihin globaaleihin haasteisiin, haluamme vahvistaa UNVT: on jäsenvaltioiden ja EUn suhteita ja vahvistaa myöskin yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, esimerkiksi uusyritysten ja teknologiayritysten kanssa meillä on hyvin konkreettisia, mielenkiintoisia hankkeita liittyen uusyrityksiin. Haluamme tukea PK-yrityksiä kaikkialla maailmassa ja pyrimme löytämään kaikissa maissa rahoitustukea uusille teknologioille ja uusyrityksille, jotka ovat matkailualalla hyvin tärkeitä. Haluan vahvistaa teille, että jatkuva kasvu hyödyttää meitä kaikkia ja totta kai eri toten matkailusektoria maailmanlaajuisesti. Nämä prioriteetit liittyvät matkailun edistämisprioriteetteihin ja haluaisin ottaa muutaman esille. Ensimmäinen on tukea alueellista integraatiota yhteenliitettävyyden kautta. EU pyrkii tulemaan kilpailukykyisemmäksi vahvistamalla alueellista integraatiota. Tätä varten me tarvitsemme riittävät integroidut matkailuverkostot. Me tarvitsemme vahvaan eurooppalaisen turismibrändin ja kilpailukykyisen matkailukokemuksen. Meidän täytyy vahvistaa EUta, sillä kun matkailijat EUn ulkopuolella tekevät päätöksen, miettivät, että mille mantereelle ja mihin maahan ne tulevat. Onneksi parlamentti ja Euroopan komissio heillä on jo tavoitteita ja hankkeita, joita tämä saadaan liikkeelle. Ja sitten toinen asia, mistä puhuin, on nämä uudet liiketoimintamallit ja niiden hyväksyminen. Matkailupalvelujen alusta on tärkeää nyt sektori on muuttumassa ja Eurooppa voi sopeutua näihin muutoksiin toimivalla sääntelyllä. Ei ole mitään yhden koon ratkaisua vaan meidän täytyy varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille matkailualan yrityksille vahvalla kumppanuudella. Me voimme parantaa kestävyyttä, laatua ja kilpailukykyä, mitä eri kohteilla on. Kolmas asia on se, että pyrimme ennaltaehkäisemään ongelmat. Tärkeintä on hallita suuria matkailijamääriä viimeisen parin vuoden aikana, kun ajatellaan pitkäaikainen kilpailukykyä eri kohteissa, niin siellä monissa kohteissa on niin sanottua ylimatkailua. Esimerkiksi Barcelona, Venetsia, Amsterdam ovat tällaisia kohteita. Näitä tapauksia on useita, mutta kuitenkin tässä pyritään toimimaan tapauskohtaisesti. Meidän täytyy kasvattaa tietoisuutta, että matkailua ei pidetä ainoastaan kielteisenä asiana. Me olemme perustaneet ryhmän, joka antaa suosituksia ja oman näkemyksemme siitä, no en nyt halua käyttää tässä sanaa ongelma, näkemys näistä asioista, joita me kohtaamme. Me haluamme tukea näitä kaupunkeja, antaa suosituksia ja ohjeita siitä, miten hoitaa tällaiset tilanteet, mutta täytyy myöskin mitata ja hallita matkailijavirtojen määrää ja sitä, miten ne voivat hyödyttää yhteisöjä. Meillä on kaksi tärkeää mahdollisuutta edessämme yhteistyön vahvistamiseksi. Euroopan kulttuuriperinnön teemavuosi ja tämä EUn Kiina teemavuosi. Ja me tarvitsemme vahvempaa yhteistyötä järjestöjen, valtioiden, alueiden, matkailusidosryhmien ja poliittisten päätösten tekijöiden ja julkisen ja yksityisten, yksityisen sektorin välille. UNVTO on valmis tukemaan ja tekemään yhteistyötä teidän kanssanne, jotta me saamme tämän aikaiseksi. Odotan kumppanuutemme vahvistamista ja tämä lähtee liikkeelle tuosta yhteisymmärrysmuistiosta, jonka allekirjoitamme huomenna. Se on ensimmäinen virallinen asiakirja. Näen täällä paljon ystäviä ja toivon, että te edelleenkin olette rinnallamme, tuette meitä, olette olleet useissa tapahtumissamme, ja toivottavasti kumppanuutemme ja ystävyytemme tulee jatkumaan. Meillä on paljon mielenkiintoisia hankkeita edessämme, mielenkiintoisia tuloksia odotettavissa. Matkailualalla menee hyvin, on mennyt jo pidempään ja tämä varmasti tulee jatkumaan. Haluan jälleen kerran kiittää teitä kaikkia. Tämän pitkän päivän jälkeen toivottavasti näemme tänään ja huomenna ja että nähdään sitten päämajassamme Madridissa. Olette aina tervetulleita, kiitos. Thank you so much, uh, His Excellency. And, uh, uh... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää myös teidän kollegoitanne, koska istutan somelia ja myös muut. Madridissa ja muualla on paljon hyviä kollegoita, jotka tukevat tätä yhteyttä parlamentin, eurooppalaisten toimielinten ja teidän järjestönne välillä. Joten kiitokset vielä kerran, että tulitte. Nyt kysyisin kollegoilta, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Onko teillä jotain suositusta tai jotain muuta? Wim van den Kamp. No, Ei! No. Eikö? Katsokaa hänen kasvojaan. No, mutta voitte kysyä koska tahansa mitä vain. <laughs> kyllä. Olen aina käytettävissä kyllä. Then ladies first. Naiset ensin, Claudia Zapadel. Mulțumesc, Vim. Bine ai venit. Uh, Kiitos, Vim. Tervetuloa Zurab. Olemme erittäin iloisia nähdessämme sinut täällä Euroopan parlamentissa. Tää sinuttelee. On ihan ilmeisen selvää, että kun me puhumme tänä päivänä matkailusta, me olemme kaikki ystäviä keskenämme, me kuulumme samaan tiimiin. Jo minun äh, mandaattini alussa Istvan ja kaikki muut halusimme, kaikki halusimme öö, kokonaisvaltaista lähestymistapaa matkailuun. Ei matkailu voi olla vain amerikkalaista tai vai, vai joihinkin tiettyihin maihin. Sen pitäisi olla maailmanlaajuista. Sen takia on tärkeää luoda tämä vuoropuhelu meidän välille, me eurooppalaisten toimielintenkin välille ja teidän edustamanne järjestön välille matkailun alalla <clears throat> on paljon tänä päivänä ongelmia esillä matkailussa. Ongelmat liittyvät uuteen talouteen, joka voi suosia uuden tyyppistä matkailua Euroopassa. Tämän pitäisi olla meidän huolenaiheemme keskiössä on paljon esteitä, paljon haasteita, terroriskut niistä vain viimeisimpänä mainitakseni, jotka liittyvät turvallisuuteen, <clears throat> Viime vuosina me olemme voineet kaikki sanoa, että ei, kyllähän matkailu lyö siltoja ja yhteyksiä siteitä maiden, valtioiden, kansojen ja kulttuurin välillä, eikä matkailu missään nimessä luo uusia rajoja tai esteitä. Sen sijaan uusia haasteita, uudet uudet teknologiat ovat hyödyntäneet matkailua. Olen erittäin iloinen siitä, että <clears throat> koulutus on erittäin tärkeää teille matkailualalla jäsenmaille. Tämä on myös prioriteetti. Me Euroopassa, EU-maissa, me olemme myös painostaneet kovasti siihen, että tietotaitoa äh, henkilöstön tasolla parannetaan matkailussa ja että nämä työpaikat olisivat nuorille houkuttelevia. Me, me olemme luonneet aloitteen eurooppalaisen matkailualan akatemian. Ja mikseipä? Mm, kyllä me varmasti tarvitsemme teidän YKsta tulevaa kokemusta tämän hankkeen hyvin eteenpäin viemiseksi, koska teillähän on varmasti valtavasti kokemusta tästä. Paljon voisi vielä puhua, mutta huomenna meillä on tämä konferenssi ja me, me huomenna, laadimme, huomenna laaditaan ja allekirjoitetaan tämä muistio, joka virallistaa meidän yhteistyön ja jatkossa me voimme laatia paljon yhteisiä hankkeita, voimme laatia yhteisiä visioita, miten edistää eurooppalaista ja kansainvälistä matkailua, koska ei voi puhua vain eurooppalaista tai amerikkalaista matkailusta, vaan pitää puhua kansainvälisestä vahvasta matkailusta. Onko todella teollisesti vahva sektori kansainvälisellä näyttämöllä? Se koskettaa miljoonia kansalaisiamme tällä planeetalla. Ja tämä teollisuus on ö, puolensa vetävä kymmenille tuhansille ihmisille, jotka haluavat matkustaa. Sen takia meidän pitää auttaa, tehdä töitä sen eteen, että meillä olisi kestävää matkailua. Paljon voisi vielä sanoa, mutta vielä kerran tervetuloa Sura meidän perheeseemme. Mutsunesk, Claudia, and I would like to give... Kiitos paljon, Claudia. Ja nyt annan puheenvuoron rouva Montero Aguilarille. Beautiful and clever Claudia in the committee. Eh, fico sempre com algum receio destes elogios feitos pelo... Kiitos, puheenjohtaja. Minä, minä yhdyn näihin edellisiin sanoihin, ylistyssanoihin ja kohteliaisuuksiin, mitä kollega tässä sanoi. Olin erittäin iloinen, että, että YK on alaisen matkailualan järjestön pääsihteeri on täällä meidän kanssamme, että kyllähän Äh, hän on tullut tänne kolmeisen viiden vuoden aikana keskustelemaan, kertomaan, mitkä ovat prioriteetteja. Sanot, me olemme kuulleet, mitkä ovat komission painopistealueet, kun me haluamme kehittää alueellisia aluepolitiikkaa. Tämä on erittäin miellyttävää, että, että hän on tänä päivänä täällä. Hän selitti, että tämä on yksi hänen prioriteeteistaan. Tämä hänen toimensa. Ja varmasti kuin hänen edeltäjänsäkin, niin hän tulee tekemään loistavaa työtä. Nós cá estamos. Registrei com uh, agradável... Uh... No niin, me, minä olen erittäin innostunut kuunnellessani kaikista niistä toimista, joita hän kertoi meille esityksessään. Totta, näistä on keskusteltu jo aikaisemminkin. Te puhuitte siitä vakuutuksesta, puhuitte turvallisuuspolitiikasta, te puhuitte viisumipolitiikasta, te puhuitte vastavuoroisuuspolitiikasta, joka otettiin esille matkailuteemavuoden aikana EUn ja Kiinan välillä. Te puhuitte myös siitä, miten voidaan verrata väestöjä ja matkailua. Minä haluaisin kiinnittää huomiota näihin kahteen asiaan, jotka ovat meille varsin, varsin tärkeitä. Me olemme sitä mieltä, että pitää tehdä paremmin ja enemmän kestävän matkailun hyväksi. Jos meillä on aikaa, niin minä haluaisin tietää, miten te eh, aiotte, äh, miten te aiotte hoitaa tämän digitalisointikysymyksen, suuren datakysymyksen, miten mielo, paremmin hallinnoida tietoa ja tilastoja eurooppalaisella tasolla, mutta myös aivan erityisesti jokaisen jäsenvaltion tasolla. Miten me voimme saada paremmin tietoa, jotta voimme tarjota parempia palveluja tänne tuleville matkailijoille? Tänne tarkoittaa siis Eurooppaa. EPPn edustajana voin sanoa, että me olemme ottaneet esille yhden erityisprioriteetin. Me haluamme oman budjetin kohdan matkailulle. Se, silloin se antaisi todellisen ilmeen sille painoarvolle, jonka me annamme tälle sektorille. Se olisi budjetillisesti merkittävä, jos sille tulisi oma budjettikohta. Politiikan pitää olla yhteistä yhteisin tavoittein matkailun edistämiseksi. Minä haluaisinkin tietää, jos te voisitte auttaa meitä paremmin ymmärtämään, mitä te neuvoisitte Euroopan unionin komissiolle prioriteeteiksi lähivuosina, kun lähdetään vahvistamaan budjettikohtaa ja saamaan mahdollisesti omaa budjettikohtaa tälle, jotta, nimenomaan, jotta voidaan vahvistaa matkailuun suunnattua budjettia EPPn edustajana. Mielestäni tätä voidaan työstää, me työstämme sitä jo. Me haluamme paremmin puolustaa tätä sektoria muiden puolueryhmien edustajien kanssa meillä on tarkoitus jatkaa taistelua matkailualan sektorin tilanteen parantamiseksi, koska se tarjoaa erittäin hyvää hyötyä yhteistyöstä sosiaalimessa mielessä ja myös talouden kehittämisessä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon. Meillä on vain viisi minuuttia enää. Anna nyt seuraavaksi puheenvuoron edustaja Pasqualille. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ehkä kysymykseni on vähän provokatiivinen, mutta arvoisa pääsihteeri, te edustatte maailmanlaajuista matkailua, te olette paras mahdollinen ihminen vastaamaan tähän, kun te vastaatte kansainvälisestä pottipolitiikasta. YK on paras järjestö vastaamaan. Siis vietämme Kiinan ja EUn välistä matkailun teemavuotta. Tämä on myös vuosi, jolloin Kuuma, Kuuba avautuu maailmalle. Ja Eurooppa on nähnyt kovasti vaivaa tämän eteen, myös Yhdysvallat, josta Kuuban tilanne muuttuisi poliittisesti, että se voisi tarjota parempia perspektiivejä kansalaisilleen. Puhumme, kun me puhumme matkailusta, me olemme erittäin iloisia, että Kiina tulee Eurooppaan. Me otamme heidät avosylin vastaan, ja että kuubalaiset tulevat, mitä enemmän heitä tulee, sen parempi. Mutta kysymys kuu on hyvin suora. Mit, suora. Mi, mihin, minkälaisiin toimenpiteisiin teidän edustaminen järjestö voisi ryhtyä näissä näin tärkeästi, tärkeissä maissa, Kiinassa ja Kuubassa, tärkeä, tärkeät eri syistä. Yksi on poliittisesti ja toinen sitten ja taloudellisesti ja toinen symbolisesti Vastavuoroisesti taas eurooppalaiset voisivat käydä matkailun neuvotteluja investoinneista Kiinaan. Kuubasta meidän pitää saada ne kumppani, mutta onko se Kiina ja Kuuba vai, Mikko vai kummatkin? Meidän pitää puhua viisumipolitiikasta, vapaasta kaupasta, e- ettei tässä nyt lähetä siihen, että tässä lähdettäisiin että me lähtisimme sille tielle, että vastavuoroisuus olisi todellisuutta näissä kahdenvälisissä suhteissa kummankin mainitsemani maan kanssa. Kiitoksia edustaja Pasqual. Ja sitten hyvä pääsihteeri, anna nyt puheenvuoron, puheenvuoron teille. Meillä on vain kolme minuuttia aikaa jäljellä. No niin, hienoja osallistuja, hienoja minuutteja. Niin. Kiitos tästä hyvin mielenkiintoisesta mahdollisuudesta Minusta me voisimme järjestää tällaisia tapaamisia hieman useammin. Ei vaikka kerran kolmessa kuukaudessa tai kerran puolessa vuodessa. Mielestäni se olisi tärkeää. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja, ja Claudian kanssa toki olen samaa mieltä, että turvallisuus on ehkä yksi kaikkein suurimmista haasteistamme meidän elämässämme. Ja koulutus, Kuten te sanoitte, meillä on Andorassa jo tämä säätiö ja tulemme laajentamaan tämän yliopiston toimintaa. Että se on säätiö, mutta se on sitoutunut koulutukseen. Me tulemme käyttämään tätä alustaa koko maailmassa. Meillä oli hyvin mielenkiintoinen tapaaminen Portugalissa. Ensimmäinen vierailuni oli Portugaliin ja se oli fantastista, koska Portugal toimii erittäin hyvin tässä koulutus asiassa ja tulemme avaamaan juuri Estoriliin ensimmäisen koulutuskeskuksen. Ja Portugalin hallitus tulee tätä myös tukemaan. Ja tämä tulee olemaan ensimmäinen esimerkki siitä, miten me voimme luoda vahvan ja hyvän koulutuskeskuksen. Mitä tulee big dataan, niin meillä ei ole tästä mitään tietoa. Ensimmäinen askel mitä teemme, on, että aloitamme tästä uudesta rakenteesta, eli tästä äh, meidän johtoneuvostostamme. Ja aloitamme digitalisoimisesta ja laadimme tällaisen digitaalisen agendan meidän järjestöllemme ja tämä on meille uutta. Mutta Te olette tehneet hyvin paljon asioita ja on muitakin eurooppalaisia maita, jotka ovat tehneet hyvin paljon, joten tulemme tekemään niiden kanssa yhteistyötä. Mitä tulee teidän kysymykseen, niin se on erittäin mielenkiintoinen. Meillä on paljon mahdollisuuksia. Meillä on paljon pyyntöjä kiinalaisilta investoijilta ja Ku- Kuubaan nimenomaan eurooppalaisissa maissa ja espanjalaisia 80 prosenttia yrityksistä, jotka ovat EU-ssa, ovat espanjalaisia. Ja mm, ne ovat, mm, niillä on aika paljon suunnattomasti vaihtoa, kun puhutaan Kuuban kanssa käytävästä matkailuvaihdosta, nimenomaan laadullisesti palveluiden taso on huikea. Mutta mitä nyt tapahtuu, me, me emme voi kovin <clears throat> syvälle mennä näihin suhteisiin, mutta voimme analysoida tulevaisuutta matkailun kannalta. Se on, siinä on kyse investoinneista. Me olemme tällä hetkellä valmistamassa useita hankkeita kehitysmaiden kanssa ja haluamme tukea niitä, jotta saadaan sinne lisää investointia myös matkailusaralle monissa maissa matkailu ei ole itse tarkoituksena, eli on paljon tekemistä ja meidän roolimme on tukea näitä kansainvälisiä sijoittajia, jotta saadaan toimintaa koko maailman. En tiedä, ymmärsinkö oikein tämän kysymyksen Kiina- ja Kuuba-suhteista, mutta me pyrimme olemaan aktiivisia – ja läheisiä näiden maiden ja muidenkin maiden kanssa antamassa. Olemme antamassa prioriteetin numero yksi. Me haluamme olla läheisiä kaikkien jäsenmaiden kanssa ja paikantaa niiden mm, pyynnöt ja sen jälkeen tukea ja analysoimme sen, mitä nämä tarvitsevat. Sen mukaan tuemme niitä siihen suuntaan, mitä sijoittajat haluavat. parempaa matkailun laatua, laadullista turismia, paljon paljon analysoimme yhdessä, mitkä ovat mahdollisuudet ja miten nämä maat voivat kehittää matkailua omassa maassaan. Very important thing we are in. ihan hyvin tärkeän asian. Me tarvitsemme, johon tarvitsemme teidän tukeanne. Me tarvitsemme Euroopasta ja unionista lisää jäsenvaltioita. Toinen asia, mitä haluaisimme pyytää, olisi enemmän eurooppalaisia maita, kuten jäseneksi meidän järjestöömme. Mietimme tässä strategiaa, miten kommunikoida ja rakentaa tämä kumppanuuta. Mutta olen varma, että te voisitte varmasti tukea meitä täältä käsin. Kiitos. Thank you so much, uh, Paljon kiitoksia, herra Polikasvili pääsihteeri. Tämä oli ensimmäinen kokous meille täällä virallisessa TRAN-valiokunnan matkailualan työryhmän kokouksessa, mutta olen varma, että tapaamme vielä usean otteeseen. Meillä ei ole tulkkausta myöhemmin. No voin puhua englantia. Claudia puhui tämän hyvän mittaustavan merkityksestä globaalisti. Haluaisin nyt eh, esitellä teille tämän sarjan Euroopan piit- eh, lyhyen aikavälin matkailualan trendit. Tämä ilmestyy joka toinen kuukausi ja tämä on nyt sitten vuoden 2018 ensimmäinen ja viime vuonna me, meillä oli kuusi tällaista julkaisua. Me yritämme auttamaan maailmanlaajuisesti sitä, miten voidaan paremmin mitata ja ymmärtää matkailualaa. Kiitoksia. Kiitos Zoltan, hyvät kollegat. Minun tehtäväni on päättää tämä matka-alan työryhmän kokous, mutta älkää unohtako, että huomenna meillä on historiallinen hetki täällä parlamentissa. Pyytäisin, että olette läsnä meidän kanssamme eh, herra Tajanin ja Polokashvilin kanssa kello 16 huomenna kello 16. Mikähän se sali oli? Viisi b 001 Se on historiallinen allekirjoitusseremonia EUn ja UNVTOn kanssa. Toivotan teidät tervetulleeksi sinne ja nähdään seuraavassa Tran-valiokunnan kokouksessa. Ja kiitoksia vielä kerran, että saavuitte paikalle. Nähdään. Hei hei!